herra Pirker. Ich habe für diesen Bericht minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska lasten turvallisuuden vuoksi tämä ähm, uudistus, mitä vaaditaan turvallisempien passien puolesta, niin tämä on kokonaisuutena katsoen paketti, joka auttaa meitä vastustamaan lapsikauppaa ja tuo enemmän turvallisuutta lapsille. Sydämelliset kiitokset. Madame. Kiitos, rouva Roitovaa. Předsedu považuji za potřebné. Kiitoksia, puhemies e, nyt meidän äh, täytyy lisätä biometristä tietoa ja lisätä turvallisuutta tällä tavoin. Tämä on yksi painopistealueitamme. Meidän täytyy katsoa kuitenkin myös äh, tietosuojakysymyksiä. Minä teen parhaani, jotta täytäntöön pannaan äh, kansallisella tasolla tämä lainsäädäntö ilman esteitä tai tietojen väärinkäyttöä. Europol ja Frontex, niiden pitää saada paremmin tietoa läheistä, yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä ja tällä tavoin saadaan aikaan lisää turvallisuutta Eurooppaan. Olen tyytyväinen siihen, että passit annetaan 12-vuotiaille ja tämä tietenkin liittyy myös rajat ylittävään rikollisuuteen. Siitä syystä äänestin tätä ristiriitaista mietintää puolesta. Kiitoksia herra Van Hecke. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin Koeljon mietinnön puolesta vakaumuksestani, koska se on ähm, hyvään suuntaan menevä. Siinä vastustetaan monia väärinkäytöksiä ainakin. Ähm, se on sellainen, johon voimme liittyä ja se on välttämätön huolimatta Schengenin maista. Mutta tietenkin ulkorajat pitää myöskin vastaavasti varmistaa. Ja tämä on askel oikeaan suuntaan, koska oike- ulkorajoja ei ole vielä riittävästi suojeltu. Siitä huolimatta parhaatkaan passit eivät riitä. Joka vuosi on niin, että Eurooppaan tulee sata, satoja tuhansia ei-eurooppalaisia vieraita, talouspakollisia, laillisia ja laittomia maahanmuuttajia. Me Belgiaan on tullut 70 000 laillista maahanmuuttajaa ja ähm, lukematon määrä laittomia, huolimatta näistä passimääräyksistä. Kiitos, herra Stojanov. Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin koejun mietintöä vastaan Tähän on kaksikin syytä. Ensinnäkin minä olen huolissani kansalaisoikeuksista. Biometrinen tieto vaarantaa kansalaisten tietoturvaa ja se menee ihmisoikeuksia vastaan, eh, liikkumisen vapautta vastaan. Sen lisäksi, että otetaan, meidän, minun maassani otetaan käyttöön uusi henkilötodistus toisen kerran jo minun pitää uudistaa näitä henkilöasiakirjoja kymmenen vuoden sisään. Tämä vaikuttaa epätavalliselta, mutta varat, joita tarvitaan henkilötodistusten uusimiseen, se on liian suuri taakka eläkeläisille jotka saavat vanhuuseläkettä, joka saattaa olla vain 50 euroa. Siitä syystä äänestin Koljon mietintöä vastaan. Minun mielestäni se on haitallinen ja sitä ei pitäisi maassani soveltaa. Kiitoksia Rova Sinnot. Ei ole paikalla. Herra Nitschel puhemies haluaisin että laitetaan ylös että äänestin capaton mietintöä vastaan koska minun mielestäni on parempi mietintö joka käsittelee näitä asioita mutta sanon tämän parlamentin pitää tehdä jotakin kun mietitään että on sellaisia parlamentin jäseniä jotka ovat olleet täällä neljä ja puoli vuotta ovat nostaneet palkkaa tältä ajalta ovat puhuneet vähemmän kuin Brok on puhunut parlamentissa kuusi kuuden kuukauden aikana. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota tähän, että ihmiset eivät osallistu parlamentin valiokunnissa tai täysistunnossa työskentelyyn. Jotkut saavat puheaikaa ja nopeasti lähtevät kentälle. He käyttävät aikansa jäsenvaltiossaan ja kertovat, miten ikävää demokratia on EU:ssa. Mutta demokratia on EU:ssa, jos jäsenet eivät ilmesty tänne ei heille voi maksaa palkkaa, että jatketaan tällaista väärinkäytöstä demokratiassa. Haluan tämän pöytäkirjaan minun mielestäni, kun me annamme asiakirjoja saatavaksi ja lisäämme avoimuutta, meidän pitäisi lisätä myös sitä, että parlamentin jäsenet ovat enemmän työssä. Kiitos. Herra Mitchell, te puhuitte itse asiassa äänestysselityksen kappaaton mietintöön. Me olemme nyt vielä käsittelemässä esittelijä Kueljan, mutta tässä nyt tavallaan jo ennakoitiin seuraavaa selitystä. No niin, seuraavaksi Lambsdorffin mietintö. Siellä on se äänestys selityspyyntö Rova Roitovalta. Olkaa hyvä. Pane předsedo, evropský zbrojní trh funguje neefektivně, protože fragment mitä eurooppalaisiin markkinoihin tulee tällä alueella, niin se ei ole, ne eivät ole kovin tehokkaat, ne ovat hyvin pirstautuneet. Ja tämähän liittyy julkisiin hankintoihin ja mm, strategiset mm, asiat on artiklan 273 pohjalta poistettu, mutta tätä kautta me voimme myöskin tuhlauksesta välttyä, jota meillä on näiden ei avointien sopimusten kautta. Eli mm, nämä hankinnat eivät ole tähän mennessä olleet turvallisia. Nyt meillä on ehdotus, joka johtaa siihen, että me voimme investoida tutkimukseen ja kehitykseen ja meillä on parempi suoja. Herra Alistair. Kiitos puhemies. Minä vastustin mietintöä, koska näin siinä, että se uhkaa eh, yrityksiä ja hallituksia, jotka ovat investoineet eh, puolustustietoihin eh, ja nyt ovat vaaratilanteessa, koska nyt kun ehdotetaan direktiiviä, pitää avata nämä hankintasiakirjat kilpailulle ja se johtaa siihen, että puolustusalan yritys, sillä ei ole enää keinoa suojata omia tekijänoikeuksia. Ja nyt kun yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan johdossa tutkimuksessa ja kehityksessä, silloin tämä on hyvin huolestuttava mietintö. Tässä on myös selvästi eh, aikomusta lisätä EUn eh, integraatiota eh, puolustuspolitiikassa sen sijaan, että puhuttaisiin taloudellisiin etuihin. Kiitos. Edustaja Fattuzzo. Grazie. Kiitos arvoisa yleisö. Hyvää iltapäivää herra puhemies. Haluan lyhyesti puhua lyhykäisemmin kuin tavallisesti äänesti Lambsdorffin mietinnön puolesta, koska se on askel eteenpäin turvallisuuden ja puolustuksen hyväksi, mutta minä vain kysyisin, milloin vihdoinkin saamme todellista eurooppalaista puolustusta, siis aivan todellisen eurooppalaisen armeijan ja todellisen mahdollisuuden säästää varoja ja puolustaa Eurooppaa Eurooppana. Minä toivon, että mitä pikimmiten. Grazie. Kiitos. En tässä rupea vaatimaan vastausta, koska se on hieman monimutkaista, vaan me olemme, otamme muut äänestysselitykset tällä kertaa Slyterin mietintöön. Rova Roittova on tässä pyytänyt äänestysselitystä. Pane předsedo, podpořila jsem zprávu o Herra puhemies, mitä tulee vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin, niin minä tuin tätä mietintöä, koska kyse on diklorimetaanista, jota saadaan käyttää siis ainoastaan rajoitetusti. Ja ainoastaan tiukoin määräyksin voi olla poikkeuksia. Minä olen sitä mieltä, että näitä poikkeuksia ei välttämättä tarvitsisi edes käyttää, koska on olemassa jo vaihtoehtoja. Rova Sinnot, olkaa hyvä. Some substances... Jotkut eh, sanovat, että nämä ovat niin eh, vaarallisia, että ne pitää eh, rajoittaa todella tiukasti tai kieltää kokonaan. TCM on yksi aineista, niin se pitää ottaa pois kierrosta. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Figueiredon mietintö. Rova Roito on pyytänyt puheenvuoroa předsedo oceňuji mezinárodní smlouvu která. minä olen tyytyväinen siihen että saadaan kansainvälinen yleissopimus kalastusalan työtä koskevista töistä koska kalastajilla on oikeus saada kunnolliset työolosuhteet. On paljon olemassa kuolettavia tapaturmia ja siksi neuvostoa ja komissiota pitäisi vaatia tekemään kaikkensa, että tämä mietintö saadaan toteutettua ennen vuotta 2012. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitä äänestysselitykset Katanian mietintön. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaika, koska näitä on paljon. Ensimmäisenä puhuu Rova Vero Horska. Ďakujem pekne. Initiatívna správa pána Kataniu vyvolala značnú výmenu názorov. Kiitoksia puhemies. E, tässä vaihdettiin näkemyksiä e, poliittisten ryhmien sisällä. Tällä hetkellä EU:ssa on merkittäviä ongelmia. Rahoituskriisi ja energiakriisi e, on vallassa Ukrainan Venäjän välisen konfliktin takia. Meidän pitäisi olla yhdenä rintamana siitä syystä, eikä pitäisi eh, hyväksyä asioita, jotka uhkaavat yhtenäisyyttä. Eh, kriisit vaikuttavat kaikkiin kansalaisiin ja Slovakian, eh, Puolan, Unkarin, Saksan kansalaisiin. Siitä syystä, kun yritetään löytää ratkaisuja näissä maissa, tässä ei pidä sivuuttaa nykyistä tilannetta. Meidän pitäisi keskittyä enemmän Lissabonin sopimuksen ratifiointiin EUn kilpailukykyyn. Ja täällä parlamentissa olen usein sanonut, että autonomia meidän omalla alueellamme, sillä ei ole mitään oikeutusta. Meidän yhdistymisemme ajatusta ei pitäisi väheksyä tai kieltää. Meidän pitäisi muistaa Schumannin lausunto siitä, että eurooppalainen ajattelu ei voi eh, eh, hyötyä eh, naapurien epannesta. Herra Pirkker. Mm, eli me nyt käsittelemme uskokseni Katanian mietintöä. Minusta tämä mietintö on oikein hämäävä. Jos sitä luetaan, niin ei siinä ole mitään sanottu siitä, miten perusoikeuksia Euroopan unionissa on vuodesta 2004-2008 noudatettu, vaan tässä on ainoastaan sellainen vaatimusluettelo, jota tämän talon vasemmistolaiset vaativat ja tässä hyväksytään huonot keskustelut jäsenvaltiossa ja puhutaan huumeiden laillistamisesta ja eutanasian laillistamisesta ja laittomien laillistamisesta. Nämä vaatimukset, jotka useampaan kertaan on hyväksytty, niin minä ja kansanpuolueen valtuuskunta eh, tiukkaan torjuvat nämä ja siksi minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Mr. Bako. Rouva herra Pako. Kiitoksia puheenvuorosta, herra puhemies. Minä äänestin perusoikeuksien tilannetta koskevan mietinnön puolesta. Minä 49 kohdassa ei mennyt läpi alkuperäinen teksti, joka liittyy autonomiaan. Mielestäni tämä selvästi vain äh, vahvistaa spekulaatioita ja salaliittoteorioita. Me emme halua hyväksyä tällaista pelejä, jota autonomiset alueet pelaavat. Tämä on arvokas panos myös tähän keskusteluun. Grazie, Mrs. Roitova. Kiitoksia, rouva Roitova. Pane předsedo, hlasovala jsem také proti... Herra puhemies, minä äänestin myöskin tämän mietinnön hyväksymistä vastaan, joka on kommunistisen parlamentin jäsenen laatima tästä perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa. Minä tiedän, että tiettyjä asioita on pystytty parantamaan ja ne ovat hyviä vähemmistöille, mutta jotkut asiat, eivät objektiivisuuden puolesta ole hyviä. Tässä on sellaisia toimivaltojen ylitystapauksia, joita ei voida sallia oikeudet esitetään yksipuolisen poliittisesti, subsidiariteettia leikataan ja perhepolitiikka ja mm, siitä vaikutetaan äh, perhepolitiikan Euroopan unionissa. Herra Pusuti. Äh, kiitoksia äh, puhemies. Ei. Eh, kiitoksia, minä äänestin mietintöä vastaan ja tämä on todellakin harmi, että tämä mietintö, joka kattaa niin monta aluetta, siinä on mukana sellaisia tekijöitä, jotka menevät Euroopan unionin toimivaltuuksien ulkopuolelle, eikä EUn pitäisi, eikä se saa puuttua tähän eh, koska kyseessä on eh, läheisyysperiaate. Äänestin vastaan tästä syystä. Mr. Olakos. Kiitoksia, edustaja Olakos. Köszönöm, elnök úr. A Katani jelentéssel kapcsolatban támogatóla. Mitä tulee Katania mietintöön, niin minä äänestin sen puolesta, koska aikaisempia heikkouksia, joita on vähemmistöpolitiikoissa ilmennyt, on poistettu. Ja minusta tämä on hyvin tärkeää, jos ajatellaan Unkaria ja Unkarin rajojen ulkopuolella olevia vähemmistöjä. Tässä suhteessa vähemmistökielten suojelua korostettiin. Ja se, yksi, se on yksi perusoikeuksista, että saa puhua omaa kieltään. Tähän asti on ollut niin, että kaikki vähemmistöt eivät ole voineet tätä oikeutta käyttää hyväkseen. Vähemmistöjen määrittely on toinen kysymys. Euroopassa on 150 vähemmistöä ja siksi olisi tärkeää, että loppujen lopuksi saataisiin aikaan tämä äm, määritelmä ja mitä tulee kohtaan 49 vähemmistöjen itsehallinto. Minusta tässä on paras muotoilu. Meidän täytyy noudattaa parhaita käytäntöjä tällä alalla, jotka jo ovat olemassa käytettävissä. Kiitoksia seuraavaksi Alister. Kiitos puhemies. Ehm, nyt eh, kyseessä on sellainen yhteiskunta, jossa halutaan vain ottaa. Se on menettänyt tasapainonsa. Nyt tässä vaaditaan eh, laatua ajatellen sama eh, tasa-arvoa naisen ja miehen välisen avioliiton välille, samoin kuin homoseksuaalisten liiton välille nyt saattaa olla epämuodikasta, mutta minusta on olemassa mm, luonnollinen kumppanuus ja saman sukupuolen välillä tämä ei toteudu. Minä en Äh, väheksy tätä yhtään sen enempää kuin ne, jotka vaativat päinvastaista. Ja minä olen eri mieltä tässä suhteessa tämä, tästä mietinnöstä. Jos tämä tekee minusta naurunalaisen, niin saa sitten olla. Minä sanon sen, mikä on minun mielestäni oikein. Mr. Van Herra Van Hecke. Kiitoksia puheenjohtaja, äh, anteeksi puhemies. Äh, urallani tässä parlamentissa olen harvoin nähnyt tällaisen poliittisen listan hölynpölyä kuin Katanian mietinnössä on omituista, että tällaisessa mietinnössä, missä puhutaan perusoikeuksista Euroopan unionissa, niin puhutaan Lissabonista ja hylätyistä kansanäänestyksistä, eikä lainkaan oikeusvarmuudesta ja oikeustakuista. Perusoikeudet on olemassa Euroopan kansalaisille, mutta tässä kohdin näyttää siltä, että vaaditaan, että eurokratian kohdalla niiden pitäisi päteä. Jos ajatellaan minun maani kansalaisia, niin omassa maassaan he eivät tunne oloaan turvalliseksi, jos ajatellaan hyvinvointia, kieltä, perinteitä, niin heidän täytyy puolustaa niitä ja heidän pitää jopa olla kiitollisia siitä, että he saavat sen tehdä. Ja tämä on poliittista oikeutta ja tässä me teemme itsemme naurunalaiseksi tässä mietinnössä. Kiitoksia herra Dank u, meneer de voorzitter. Het recht op vrije meningsuiting en de manier waarop... Kiitos puhemies. Ehm, ilmaisun vapaus on epäilemättäkin eh, sellainen asia, jonka perusteella voidaan mitata eh, perusoikeuksia. Eh, tässä itsesensuuri tuli esiin ja se liittyy tietenkin julkiseen keskusteluun. Tässä mietinnössä on kohta, jossa, jossa puhutaan ryhmistä, jotka haluavat toiset ryhmät hiljaiseksi. Tässä kyse on myös rasistisista ilmaisuista, jotka jotka herättävät äh, vihaa tai lietsovat vihaa. Äh, Belgiassa äh, suurin flaminkielinen puolue oli tuon tästä syystä ja niinpä meidän pitää olla joko ilmaisuvapauden puolesta tai sitten ollaan täysin sitä vastaan. Kiitos. Edustaja Fatuzzo. Perusoikeuksista, vaikkakin äänestinkin lopanuksesta vastaan, äänestin puolesta 41 kohdassa Justo Kattan, joka tässä minä nyt katseleekin omalta paikaltaan. Siinä todetaan, että jäsenvaltioilta pyydetään, että siellä nopeutettaisiin mahdollisimman pitkälle nuorten vammaisten ja vanhusten pääsyä työmarkkinoille edustaja Kattania, joka vain oikein 100 prosenttia on ehkä ajatellut, vaikka sitä sanonutkaan suoraan, miljoonia, miljoonia mahdollisuuksia työmarkkinoille vaan mahdollista saada myös eläkettä. ajatellen tässä eläkeläisiä, mutta myös nuoria eläkeläisiä. Ei pelkästään vanhuksia, varmastikin on samaa mieltä siitä, että olisi hyvä, että nuo saisivat myös mahdollisuuden eläkkeeseen tarvittaessa ja vanhukset pääsevät puolestaan työmarkkinoille. En tiedä, onkohan samaa mieltä. Mutta koska tässä menen internettiinkin, niin haluaisin täsmentää se, mitä minä nyt sanoin, sanon sen korostamiseksi, että sympaattisella tavalla vanhuksillakin olisi oikeus eläkkeeseen. Mrs. Sinnot. In this... Katanian mietinnössä monet täällä jälleen kerran yrittävät käyttää ihmisoikeuksia abortin edistämiseksi, huolimatta siitä, että abortin kautta monet lapset surmataan vuosittain, mutta kyse on kuitenkin ihmisoikeudesta. Irlantilaisena äänestäjänä on mielenkiintoista todeta, että tämä mietintö ja tarkistukset yhdistävät Lissabonin sopimuksen aborttilakiin EU-ssa. Mrs. Rouva McGuinness. Thank you. Kiitos puhemies. Aivan aluksi pyytäisin, että 31 kohdassa ensimmäisessä osassa niin olisin äänestänyt puolesta minä toteaisin, että kyllä tässä olisi voitu enemmänkin saada aikaan monilla saroilla, esimerkiksi vammaisten kohdalla, mutta niin on, että tarkistusta 42 kuitenkin tuettiin niin, että komissio varmisti sen, että raha menee vain jäsenvaltioille, jotka täyttävät YK yleissopimuksen kriteerit laitostumisen kohdalla. Se on minulle avainasemassa, monelle muullekin täällä. Tässä mietinnössä on paljon asioita, kuten ovat moni todennut, että se liittyy enemmänkin subsidiariteetin eikä EUn toimivaltaan ajatellen esimerkiksi aborttia tai sen säätämistä. Kaiken kaikkiaan en voinut tukea tätä äänestin tyhjää, koska vammaistarkistus on erittäin tärkeä niille, jotka kantavat huolta niistä, joilla, äh, jotka ovat saaneet ääntään kuuluville. Kiitos. Kiitos herra Thank you very much. Uh, uh, Kiitoksia kovasti. Niin tämä Katanian mietintö käsittelee eh, monia ihmisoikeuskysymyksiä olen samaa mieltä kuin aikaisemmat puhujat, jotkut heistä, ja olen mietinnössä, mietinnös, mietinnön äh, avainkysymyksien osalta eri kannalla. Tähän olisi pitänyt tehdä oikaisu ajoissa, koska äh, tässä kyse on seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveydestä, ja äh, tässä WHO veho mukaisesti suhtautua aborttiin. Ja tässä halutaan, että se määrätään jäsenvaltioissa. Minä tuen, tuen elämää, enkä ole tämän puolesta sen syystä. Edustaja Efner. Kiitoksia puhemies. Minä olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Pirkker täällä totesi. En sitä toista siis kollega Katania on erehtynyt tässä esittämässään mietinnöstä. Ei olisi pitänyt edes tänne tulla. Yksikön puolesta nyt selvittää, liittyykö tämä ylipäätään aiheeseen vai onko kyse jostain aivan muusta kuin mitä otsikossa puhutaan. Tosiaankin tässä on kyse kokonaan jostain muusta asiasta eikä sinne viitata ollenkaan asioihin, jotka ovat esille otsikossa. Sitten yksi täsmällisempi kysymys, joka liittyy kohtaan 49. Siihen toteaisin, että olisi hyväksytty alkuperäinen teksti eikä sitä olisi muutettu. Minä äänestin mietintöä vastaan kokonaisuudessaan edellä mainituista syistä. Kiitos. Kiitos, herra Dillen. Kiitoksia puhemies harvoin olen niin vakaumuksellisesti, vakaumuksellisesti äänestänyt mietintöä vastaan kuin tänään. Jos noudatamme tätä suositusta tänään, niin huomenna Euroopan unionissa on syntynyt poliittisen dikta, poliittinen diktatuuri. Jos ajatellaan sananvapautta ja turvapaikkaa ja maahanmuuttoa. Tämä mietintö haluaisi laittoman ja laillisen maahanmuuton ovet vielä suur, enemmän avoimiksi. Kyseessä ei ole lainkaan kansalaisten oikeudet ja vapaudet, vaan kyseessä on rikollisten oikeudet, jotka pitäisi toteuttaa. Oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat yhteen normaalissa yhteiskunnassa, mutta tässä mietinnössä niitä ei ole. Eh, jos ajatellaan, että me Euroopan yhteisössä ulkomaalaisille annamme joitakin velvoitteita, niin tässä vaaditaan päinvastoin ja meitä osoitetaan sormella, meidät leimataan. Mr. Callanan. Herra Callahan. I'm sorry about that. Um, niin Katanian mietinnössä on paljon sellaista, jonka hyväksyn. Minä en hyväksy, että EU puuttuu näihin oikeuksiin. Ja EU on toiminut aivan päinvastoin. En hyväksy myöskään sitä, että perusoikeuskirja, joka on poliittinen asiakirja, on osa Euroopan epäonnistunutta perustuslakia. Minun mielestäni sen ei pitäisi olla Euroopan laissa mukana eikä brittilaissa varsinkaan. Minä eh, vastustan eh, tätä perusoikeuskirjaa. Minä en hyväksy tällaista ihmisoikeus absoluutisti eh, kannanottoa. Minä en tarkoita sitä, ettenkö hyväksyisi, hyväksyisi samansukupuolen välisiä liittoja, mutta tämä, tämä on asia, joka pitäisi päättää jäsenvaltiotasolla. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Kiitos. Mistä? Herra Hannon. Herra puhemies, pitkään meillä ei ole välttämättä mahdollisuuksia paperille kirjoitettuja oikeuksia taat. Jos ajatellaan perusoikeuskirjaa, niin ei ne, eivät ne poikkea paljon siitä, mitä Itä-Saksan tai Neuvostoliiton peruslakiin kirjattiin, mutta kansalaiset kuitenkin huomasivat, että paperioikeudet sinällään ovat aivan arvottomia, jos ei ole riittäviä mekanismeja myös parlamentaarisen valvonnan takaamiseksi. Ihmisoikeuskriisiä ei ole olemassa Euroopan unionissa mutta meillä on olemassa kuitenkin demokraattisen legitimiteetin kriisi. Siksi yksi keino parantaa tätä kriisiä on olla uskollinen äänestäjille ja, ja tehdä Lissabonin sopimuksen kanssa, kuten on luvattu ja panna kansanäänestykseen sen. Grazie, Mrs. Tom. Kiitoksia, Rova Tomaszewska. Panie przewodniczący, Dziecko ma prawo do uczuć... Kiitoksia. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan, vaikka toista osapuolta ei olisikaan olemassa niin sitä huolimatta lapsella pitäisi olla yhteydet kumpaankin vanhempaan. Ja Lapsen pitää pystyä myöskin vanhempien kanssa keskustelemaan omalla äidinkielellään. Jos vanhemmat puhuvat kahta eri kieltä, niin sen pitää päteä. Se, että nuorisovirasto estää yhteydet sellaisen vanhempaan, joka on toista maata, ja jos saadaan tällaisia anomuksia, niin minä äänestin sitä varten tätä mietintöä vastaan, koska tässä oikeus elämään poistetaan ja tämä on subsidiariteettiperiaatteen vastainen. Kiitoksia, herra Batten. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. E, UK, e, UK Inde puolue on sitä vastaan, että homoseksuaalisuus kriminalisoidaan ja naisten sukupuolielimiä silvotaan. Siitä huolimatta Briteillä on aivan hyvät ihmisoikeudet omassa lainsäädännössämme, emmekä tarvitse mitään EUn suojelua. EU on epädemokraattinen, antidemokraattinen, niinpä se ei ole kenenkään ihmisoikeuksien sopiva vartija. Me haluamme muistuttaa parlamenttia siitäkin, että perhelaki on jäsenvaltioiden vastuulla. Se ei ole EUn toimivaltaa. Huumeiden väärinkäyttö ja rikollisuus, se on jäsenvaltioiden asia, eikä EUn pitäisi vaarantaa ja e, korvata jäsenvaltioiden e, oikeusjärjestelmiä. Siitä syystä puolueemme äänesti tätä mietintöä vastaan. Grazie, mister. Kiitos, herra Hitson Harris. Herra puhemies, ensi kertaa sain täällä aplodeja, ehkä pitäisi istuutua. Mitä tulee tämän tyyppisiin mietintöihin, usein puhun myös ryhmien kanssa vaalipiiristä, niin siellä on vapaaehtoisryhmiä, että voidaan oppia muiden kokemuksista ja tiedoista. Säännöllisesti haluan olla keskustelussa muiden edustajien kanssa eri maista, eri ryhmistä, että voidaan miettiä, minkälaisia ongelmia on ollut muilla. Olen täysin samaa mieltä Hänänin ja Kälänin kanssa, mutta tässä mietinnössä asioita, joista halusin puhua Alistorin kanssa, joka täällä takana istuu. Hän ei ole omasta puolueestani, mutta hän on pragmaattinen, uuttera jäsen kuitenkin, ja tiedän, että voin olla samaa mieltä tai eri mieltä sivistyneellä tavalla Tämän tyyppisissä mietinnöissä voidaan poimia rusinat pullasta monellakin tavalla aivan mahdollista tietää, milloin äänestä puolesta tai vastaan. Minä äänestin tyhjää, olen pahoillani. Grazie, Mrs. Kiitoksia. Rouva Gaala. A most elfogadott jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban egy... Tämä mietintö EUn perusoikeuksista on hyvin monimutkainen mietintö, joka murtuu tietyissä kohdin. Ajattelen lasten oikeuksia ja sosiaalisen alan perusoikeuksia vähemmistöjen oikeudet ja heidän vähemmistöjen suojelunsa, niin niitä, tätä pitää pitää hyvin myönteisenä seikkana. Ja perusperiaatteita, kuten kielenkäyttöä, niin sitä korostetaan. Minusta tämä on hyvä ja siksi äänestin sen puolesta ja siksi Unkarin valtuuskunta kansanpuolueen ryhmässä äänesti tämän mietinnön puolesta siitä tosiasiasta huolimatta, että siinä oli monta kohtaa, jota emme voineet tukea. Se, mitä me emme voi hyväksyä esimerkiksi, on se, että monia asioita voidaan säädellä Euroopan tasolla. Kiitoksia vielä kolme viimeistä äänestyselitystä. Pyytäisin, että muistaisin, että työjärjestyksen mukaan pyyntöjä ei voida esittää enää sen kun tämä on aloitettu, mutta tässä nyt tulee vielä kolme lisää. Eikä se ole mahdollista tällä kertaa. Tokes, yksi minuutti. Tisztelt elnök úr, elnézést kérek, hogy nem jelentkeztem, nem tudtam. Arvoisa puhemies, olen pahoillani. Minä en ole käyttänyt, että en pyytänyt puheenvuoroa aikaisemmin. Ähm, mitä tulee vähemmistöjen eh, syrjintään, niin eh, ajattelin tämän mietinnön kompromissivalmiutta, siksi minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Mitä tulee sosiaalisiin oikeuksiin, olen sitä mieltä, että olemme saavuttaneet paljon edistysaskelia tällä alalla ja haluaisin kiittää myöskin siitä, että tähän on otettu vähemmistöjä koskeva kappale ja olemme siinä vasta alussa, että saadaan vähemmistöjä suojeltua. Se, mitä Rova Gal sanoi, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Me tarvitsemme kompromissin, koska kaikista kohdin emme voineet olla yksimielisiä mitä tulee esimerkiksi homoseksuaalisuuteen ja eutanasiaan. Ja siksi en voi hyväksyä sitä, että uskonnolliset johtajat Äh, että, he, että heidän toimintaansa, että he estävät esimerkiksi äh, homoseksuaalien homoseksuaalisuutta. Äh, tällä mainittiin jo se, että kaikkia ähm, oikeuksia ei ole integroitu, ennen kaikkea autonomiaa. Herra Andrejevs. Paldies, president Kungs. Kiitos herra puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Kuitenkin siellä on näkökohtia, joita halusin tukea. Äänestin sitä vastaan kuitenkin siitä syystä, että tämä mietintö sekoittaa vähemmistöt, etniset vähemmistöt ja taloudelliset maahanmuuttajat, jotka tulivat toisen maailmansodan jälkeen maahani miehityksen aikana. 50 miehitysvuoden aikana ei ollut oikeuksia. Meillä Latviassa tilanne on muuttunut merkittävästi muun muassa suurissa kaupungeissa väestön osien väliltä. Kiitoksia herra Montalto. Ringrazio, signor Presidente. Today we have just Kiitoksia. Me äänestimme tänään Euroopan unionin perusoikeustilanteesta. On suuri vahinko, että kaksi muuta maltalaista kollegaamme SEssä meidän piti äänestää tyhjää tästä mietinnöstä, vaikka mietinnössä on paljon tärkeitä asia, joita voidaan, josta voidaan kiittää. Siinä on myös abortti, jonka ei pitäisi olla tässä mietinnössä mukana. Maltalaisena Euroopan parlamentin edustajana meidän piti äänestää tätä mietinnön osaa vastaan. Tässä mietinnössä on oikeus ihmisarvoiseen elämään myös elämän lopussa. Ne ovat asioita, joista meidän piti äänestää tyhjää. Siitä syystä äänestimme tyhjää myös loppuäänestyksessä. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi äänestyselitykset. Kappaton mietintö, me kuulimmekin jo herra Mitchelli aikaisemmin, nyt rouva Roitovaa. Kiitoksia puhemies. Minä en tukenut tätä populistista tekstiä. Ensinnä tässä olisi ollut hyvät mahdollisuudet suurempaan avoimuuteen EU-ssa, mutta se meni pieleen, jos ajatellaan tällaista hölynpölyä, mitä tässä on ja mitä kansanedust- tai parlamentin jäsenet tässä vaihtavat, niin en voi hyväksyä sitä. Tämä ei ole mikään salainen asiakirja. Eh, sivilisoidussa demokratiossa tällaisia ei julkaista. Hyvä. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, herra Kamalla. Kiitoksia puhemies näistä ystävällisistä sanoista. Toivottavasti muistanne jatkossakin. Kun puhumme avoimuudesta ja EUn asiakirjojen saatavuudesta, eh, se on asia, josta olemme kaikki samaa mieltä varmasti, eh, koska kaiken kaikkiaan eh, me olemme täällä, koska meidät on äänestetty, veronmaksajat ovat äänestäneet meidät tänne ja he rahoittavat meidän työtämme. Mutta meidän pitää puhua tästä asiasta selvästi. Kun puhumme avoimuudesta, asiakirjojen palvelujen saatavuudesta. Meidän pitää varmistua siitä, että veronmaksaja eh, saa käsinsä nämä asiakirjat, jotka he haluavat käsinsä. Äskettäin eh, johtaja eh, ryhmien johtajat menivät demokraattisesti valittuun maan pakeille, Tsekin tasavalta, ja siellä parlamentin edustajat solvasivat tämän maan edustajia ja sitten haluttiin, että nämä saadaan julkiseksi. Meidän täytyy kunnioittaa niitä, jotka ovat eri mieltä kuin ne, jotka istuvat täällä parlamentissa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Näin päätämme äänestysselitykset. Voimme keskeyttää kokouksen. Me jatkamme kello 15. Kuulemme julkilausumat lähi ja Kaasasta. Keskeytämme kokouksen. Hyvää ruokahalua kaikille.